Dear colleagues, if you'd like to... Hyvät kollegat, voisitteko istutua, mutta voimme aloittaa. Esityslistan hyväksyminen, seuraavat muutokset. 6 kohta 4. Me keskustelemme herra Bonin päätöslausumaehdotuksesta Euroopan arvot, välineet, kansalaisyhteiskunnan järjestöjen tukemiseksi, demokratian oikeusvaltion ja perusarvion edistämiseksi kello 21 alkaen heti sen jälkeen, kun olemme hoitaneet herra Timmermansina. Eli jos ei kukaan vastusta edistyslistaa näin muutettuna, on se hyväksytty. Ikävä kuin ei ole tulkkausta Kroatian, Tanskan, Latvian, Maltaan tai Iirin kielellä. Eli mennäänpä sitten itse asiaan. Kiitos teille kaikille, jotka olette täällä läsnä. olette tänne Strasburgiin vaivautuneet. Meillä on kaksi tärkeää kohtaa. Ensinnäkin jäsennelty, keskusteltu vuoropuhelu varapuheenjohtaja Frans Timmermansin kanssa. Tervetuloa. Teknisesti ottaen hän on täällä keskustelemassa 27, 2017 työohjelmasta ja tämän vuoden ohjelmasta, mutta totta kai tässä on laajempi kirjo. Täällä on hankalia tilanteita, kuten tiedätte erityisesti Puolaan, Maltaan ja nyt hiljattamme Suakkiin liittyen. Me aiomme nyt kuulla komission jäsentä, hänen analyysiaan, hänen viimeaikaisinta kantaansa tilanteisiin. Sen jälkeen sana on vapaa. Kollegat voivat käydä keskustelua. Meillä on, no aika paljon tässä aikaa on. Kello ilta yhdeksään. Mutta kuullaanpa nyt ensin ensimmäistä varapuheenjohtajaa, joka käynnistää Frans, lämpimät tervetuloa toivotukset. Olepa hyvä. Kiitos, Claudia. Aivan ensiksi, ennen kuin menen näihin aiheisiin esityslistalla, niin arvon jäsenet ihan hetken ajan haluaisin puhua teille siitä, että olen hyvin läheltä seurannut sitä julistusta, jonka pääministeri Teresa May on tänään esittänyt alahuoneessa. Ja kyseessä on hermokaasun hyökkäys yhdistyneessä kunnaskunnassa. On selvää, että tämä Novichakia oli käytetty kahta siviliä vastaan, jotka asuvat yhdessä kuningaskunnassa. Kyseinen hermokaasu on kiellettyä YK yleissopimuksen nojalla. Pääministeri May on pyytänyt, että tätä asiaa selvitettäisiin, sitä tuotetaan myös Venäjällä ja on pyydetty Venäjän viranomaisilta selvitys siitä, onko sitä käytetty nyt tarkoituksella vai onko tämä hermokaasu jotenkin kadonnut jäljettöminen. Minä haluaisin nyt vain kertoa teille, että minä olen kovin solidaarinen brittihallituksen suuntaan tässä asiassa ja on todella selvää, että meidän pitää ajaa perusarvoja ja pitää suojella niitä ihmisiä, jotka meidän alueemme alue asuvat. Meidän toimittaa yhdessä tässä hyvin vaikeassa tilanteessa, kun kyseessä on maa, joka on lähellä Euroopan unionia, mutta joka on kuitenkin Euroopan unionin perus oikeuksien kanssa niin paljon ristiriidassa. Yksi asia, joka on teidän valiokunnan tärkeä, 2006 Venäjän parlamentti hyväksyi lain, jonka perusteella on lain mukaista tappaa pettureita ulkomailla maan pettureita. Eli jos puhutaan Euroopan unionin lainsäädännöstä, niin paljon puhuttavaa on, mutta meidän pitää nyt yhdessä vahvasti tehdä selväksi se, että me olemme hyvin solidaarisia brittien ja brittihallituksen suuntaan näinä vaikeina hetkinä. Ja haluaisin myös hyvin selvästi sanoa, että haluaisin esittää kiitokseni tälle valiokunnalle, en ainoastaan siitä, että teette niin kovasti töitä tärkeiden asioiden eteen ja myös siksi, että olette oikeusvaltioperiaatteeseen sitoutuneet ja siksi, että teette unionista sen, mikä sen pitää olla. Näin me olemme sitä, mitä me olemme. Parempaa tarkoitusta ei ole ja nämä ovat sellaisia aikoja, jolloin pitää olla selkä suorassa ja puolustaa puolustaa näitä arvoja. Puhun oikeusvaltioasioista Puolasta, Maltasta, eh, Slovakiasta ja sen jälkeen vastaan teidän kysymykseenne parhaani mukaan. Ensin oikeusvaltioperiaatteesta yleensä, kuten 2018 työelämässä ilmoitettiin, Euroopan komissio aikoo esittää aloitteen vahvistetaan oikeusvaltioperiaatetta. 2016 parlamentin päätöslausuma on mukana tässä prosessissa. Tässä keskustelussa tilanne on muuttumassa. 4-5 vuotta sitten vaikutti siltä, että oikeusvaltioperiaatteesta ei voitu puhua. Ja nyt aktiivisesti puhumme perusoikeuksista samalla tavoin kuin kalastuksesta ja rahoituksesta voidaan sanoa, että on harmillista, että asiasta on puhuttava, mutta haluan korostaa sitä, että tässä on myönteistäkin. On todella osoitus vahvuudesta, että tästä asiasta voidaan puhua parlamentissa, komissiossa ja nykyään jopa neuvostossa, missä jäsenvaltiot eivät enää pyri luistamaan tästä kollektiivista vastuusta. Ja näin artikla 2 asia tulee pöydälle ja siellä sen pitääkin olla, sillä se on kaiken kaikkiaan eksistentiaalinen kysymys, jonka meidän on kysyttävä itseltämme, minkälaisessa unionissa haluamme asua ja elää. Ja sitten Puola. Haluan kiittää Libe-valiokuntaa erityisesti siitä, että se on niin sitoutunut oikeusvaltioperiaatteen edistämiseen Puolassa. On selvää, että viimeisen kahden vuoden aikana tämä ei ollut helppoa aina, mutta on hieno sanoa, että yhdessä puheenjohtaja Junckerin kanssa, hänen eh, kolmenaan tiimin kanssa olemme yhdessä pyrkineet näihin asioihin paneutumaan ja pyrkineet saamaan Puolaa mukaan todelliseen vuoropuheluun pöydän ympärille. Haluaisin korostaa oikein selvästi sitä, että ne, jotka ovat joskus Puolan lehdistössä edistäneet sitä, että olisimme jakautuneita komissiossa, että minä ja puheenjohtaja Juncker olisimme eri linjoilla. Ei tällaista harhaluuloa pidä olla. Jean-Claude Juncker ja minä olemme täysin samaa mieltä tästä asiasta. Me taistelimme samoin arvojen puolesta rinta rinnan ja näin olemme tehneet kahden viimeisen vuoden aikana. Meillä on ollut käsi ojossa koko ajan ja näin on yhä, mutta lopulta olemme joutuneet kantamaan vastuumme ja artiklan 7 käyttöönotosta. Ei siksi, että haluamme sanktioita, vaan koska emme tähän pyri, vaan siksi, että perustuslain vartiona tulee vastaan sellainen hetki, kuin vi, kun eh, linja on vedetty ja parlamentti on tässä meitä puoltanut. Ensimmäinen maaliskuuta päätös päätöslausuma parlamentista sai selkeän tuen poliittisilta ryhmiltä ja siinä on selkeä viesti. Puolassa on todellinen vaara, että eh, oikeusvaltioperiaatteita rikotaan ja tähän kiireellisesti paneuduttava. Kuten tiedätte, yhdessä artikla 7.1 käyttöönottoon yhteydessä tehtiin neljäs päätös eh, liittyen oikeusvaltiopuitteistoon eh, ja annetaan puolelle tietty aika mm, tässä ryhtyä toimenpiteisiin. Komissio on sitä mieltä, että Puolan viranomaisten pitäisi paneutua viiteen tärkeään asiaan. Minä käyn nämä läpi, jotka kävin jo läpi viime viikolla täysistunnossa, mutta moni teistä ei siellä silloin ole paikalla. Tämä ne ymmärrettävää, eli ymmärrän tämän täysin. Pitää nyt julkaista 2016 julkaisemattomat eh, päätökset, jotka koskevat eh, perustuslaki tuomioistuinta. Ei mikään hallitus voi päättää, mitkä eh, tuomiot julkaistaan ja mitä ei. Varsinkin silloin, kun niistä tulee lainvoimaisia vasta julkaisun jälkeen, ei hallitus tästä voi päättää, vaan tuomioistuimet. Jos tuomioistuin erehtyy, niin sitten toinen tuomioistuin voi tämän virheen korjata. Tämä ei ole hallituksen asia. Toisaalta pitää saada perustuslakituomioistuimen legitiimiys. Eh, takaisin pitää varmistaa, että presidentti ja varapresidentti äänestetään valitaan lain mukaisesti. Ja kolmanneksi korkeimman oikeuden uudistaminen niin, että ei oteta käyttöön eri eläkeikää nykyiselle tuomarille, koska näin 40 prosenttia tuomareista joutuisi varhaiseläkkeelle. Ja valtion päämiehen harkintavalta siitä, kuka haluaa jäädä paikalle, että tämä valta pitäisi poistaa. Ja sitten on myös tämä eh, valittamisprosessi, jonka pohjalta voitaisiin jopa takautuvasti 20 vuotta sosiaalisen oikeudenmukaisuuden pohjalta uudelleen paneutua tuomioihin siksi, että tulee jotain uusia poliittisia tai juridisia eh, seikkoja esille. Minä voin viitata Venetsian eh, komission raporttiin ja voitte sieltä nähdä, miksi tämä on oikeusvaltioperiaatteen vastaista niin selvästi. Ja sitten neljänneksi pitää muuttaa yleisiä tuomistumia koskeva eh, lakia niin, että poistetaan uusi eläkejärjestely muun muassa niin, että oikeusministeriö voisi jatkaa niiden eh, töitä, jotka näin haluavat tehdä. Ja sitten viidenneksi pitää muuttaa kansallisen tuomarineuvoston lakia, jossa lyhennettiin nykyisten eh, tuomarien mm, virka-aikaa ja pitää varmistaa, että muut tuomarit valitsevat, eivätkö poliitikot. Ja komissio on myös päättänyt viedä Puolan mm, mm, tuomioistuimeen siksi, että on rikottu yleisten tuomioistuinten lakia. Haluaisin siksi viitata tuomioistuimen 27. helmikuuta eh, päätöksiin Portugalin tapauksessa C64 kautta 16 artiklan kaksi eh, tulkinta on selvennetty niin, että on varmistettava, että on riippumaton oikeuslaitos olemassa. Me hyvin tarkkaan paneudumme nyt tähän päätökseen, joka on meille tärkeää. Hyvä, jos siihen paneutuisitte tekin. On hyvä, että tämän vuoden tammikuun jälkeen komission puolen viranomaisten vuoropuhelua on jatkettu ja näin on tehty eri tasoilla viime kuussa ja taas kerran viime torstaina puheenjohtaja Juncker ja minä tapasimme eh, Puolan pääministeri vietskin ja minä tapasin myös tammi-helmikuussa kaksi kertaa ulkoministeri Chaputovicin ja päätettiin jatkaa vuoropuhelua Varsovassa ja Brysselissä. Ja tämän lisäksi komission jäsen Jorova myös tapasi Puolan ulkoministeriä. On käyty myös teknistä vuoropuhelua. Kaikki puhelut ovat olleet hyvin avoimia ja suorapuheisia. Eli vuoropuhelu on käyty, mutta tarvitaan konkreettisia tuloksia ja tähän pyrimme juuri parhaillaan vakuutan teille, että komissio aikoo pitää parlamentin ajan tasalla siitä, miten edistytään ja mihin toiminnon ryhdytty. Ja luotan siihen, että komissio jatkossakin voi saada Euroopan parlamentin tärkeää tukea tässä asiassa, niin kuin tähänkin asti on työskennelty teidän kanssanne käsi kädessä ja näin komission asema on vahvistunut ja tämä johtaa myös siihen, että neuvosto on, on, neuvosto on joutunut paneutumaan asiaan. Tästä olen teille todella kiitollinen. Ennen kuin menen Maltaan, niin haluaisin puhua Maltan ja Slovakian toimittajien murhista. Komissio pitää mediapluralismia todella tärkeänä, kuten puheenjohtaja Juncker sanoi, toimittajien pelottelu ja mm, tappaminen, sitä ei voi tapahtua Euroopassa. Komissio tuomitsee sen, että Jan Kutsiakin ja ja Martina Kuhnjova murhattiin muutama viikko sitten ja myös Daphne Caruana Galizia. Maltalla. Kaikki Euroopassa, koko ihmisyhteisö on shokissa tämän jälkeen. Ei tällaista saa unionissa tapahtua, mutta näin kuitenkin on tapahtunut. Ja tämä on tapa pelotella toimittajia ja vaikeuttaa heidän työtään. Meidän pitää olla todella tietoisia siitä, että tämä on todellakin oikeusvaltio asian ytimessä, kuten on Maltan osalta toistuvasti sanottu, komissio odottaa, että Daphne Caruana Galician murha tutkitaan riippumattomasti. Tähän asti on edistytty, mutta on tärkeää, että viranomaiset jatkossa eh, tekevät tutkintatyötä niin kauan, kun saadaan hyvä tulos aikaiseksi ja oikeus toteutuu. Tämä pätee myös Slovakian tapaukseen ei saa jättää yhtään kiveä kääntämättä siihen asti, kun eh, syylliset ja muut osalliset tuodaan tuomioistuimen eteen. Tämä pitää tehdä selväksi Slovakian tapauksessa. En tarkoita ainoastaan sitä, joka Eh, lipasita painoi, vaan myös niitä, jotka lähettivät tämän henkilön toiset tapaamaan. Eli tämä koskee sekä Slovakiaa että Maltaa on päästävä tämän asian ytimeen. Ja jos tämä on tällainen mustikala lonkeromainen asia, joka johtaa muihin suuntiin, niin sitten pitää tutkia kaikki nämä eri suunnat ilman minkälaisia pidäkkeitä. Mitä Maltaan tulee, minä panin merkille sen, että te kävitte kävitte jo komission jäsen Jurovan kanssa keskustelua. Hän on vastuussa monesta tärkeästä asiasta. Komissio pitää hyvänä EP-raporttia e, sen jälkeen, kun Maltalla käytiin viime vuonna edustajakomission johdolla. Me olemme panneet merkille kaiken sen, mitä te raportissanne sanoitte. Me seuraamme tätä tilannetta kaikilla niillä aloilla, jotka meille kuuluvat ja haluamme, että EU-lainsäädäntö pannaan kunnolla täytäntöön. Mm, on tärkeää, että Maltan viranomaiset jatkavat ponnistuksia, jotta voidaan panota kaikkiin ongelmallisiin alueisiin. Tässä yhteydessä pidän myös hyvänä sitä, että Maltan oikeusministeriö on ilmoittanut, että Malta aikoo tulevaisuudessa kertoa, että se on tulossa mukaan Euroopan yleisen suhteen syyttäjän virasto. Tämä on hyvä asia ja oikea päätös, mutta tämä ei riitä. Meidän mielestämme on tärkeää, että viranomaisten olisi muutenkin edistyttävää paneuduttavaa kaikkiin eri ongelmisiin aloihin. Tämä pitää tehdä uskottavasti, menestyksekkäästi ja avoimesti. Vain näin voidaan päästä tämän parlamentin ja muiden epäilyksistä niin, että saadaan tälle maalle taas kansainvälistä luottamusta, mitä tulee näihin eh, rahanpesukysymyksiin. Eh, on selvää, että eurooppalaisen varaisuusjärjestelmän integriteetin suojaaminen on tärkeää koko EUn kannalta. EUn puitteisto rahanpesun torjumiseksi sitä juuri muutetaan ja komissio tarkkailee sitä, miten transponoidaan uusia sääntöjä. 3. tammikuuta Malta kertoi, että neljäs varhanpesuvastainen direktiivi on transponoitu, mutta se olisi kuitenkin pitänyt tehdä jo ennen 26. kesäkuuta viime vuonna. Näitä säännöksiä juuri ta- tarkastellaan, mutta komissio on myös varmistettava, että nämä pannaan myös täytäntöön, ei ainoastaan mm, osata osaksi lainsäädäntöä. Meidän pitää tarkastella teknisiä, operationaalisia ja juridisia seikkoja, ja lopputuloksena voidaan todeta, että mitään eh, systemaattista eh, lain rikkomusta ei voida löytää pitää eh, instituutioiden tasolla, mutta on kysymys kuitenkin, miten näitä sääntöjä pannaan täytäntöön asianomaisten viranomaisten toimesta ja erityisemmin, miten tiedotetaan yleisölle näistä asioista. Tämäkin on oleellista jotta komissio saisi lisää tietoa, niin sitä pyydetään Maltan viranomaisilta ja käydään heidän kanssaan vuoropuhelua myös pyydetty, että Euroopan pankkiviranomainen voisi tarkastella sitä, ovatko eh, pankkivalvontatahot riippumattomia ja kykeneviä valvontatoimintaan ja onko eh, Maltan viranomainen toiminut Eh, oikein, kun pilatis pankkia vastaan. Ja ja FTVtä vastaan on toimittu. Me aiomme myös tarkastella Manivolin toimintaa ja haluan korostaa sitä, että se on ollut todella tärkeä. Haluan kiittää siitä, että näin hyvin on toimittu. Ja mitä tulee tähän kansalaisuusinvestoinnin takia ohjelmaan, niin 2017 ilmoitettiin, että eh, tällaisista mm, järjestelmistä raportoitaisiin ja annettaisiin ohjausta jäsenvaltioille. Komissio valmisteli 2018 raporttia ja juuri nyt kerätään tietoja, katsotaan minkälaisia eh, kansalaisuusinvestoinnista hankkeita on olemassa. Haluaisin mainita viime vuoden marraskuun parlamentin päätöslauselman Maltan oikeusvaltion periaatteista ja niistä suosituksista, jotka löytyvät Liben ja eh, e, entisen pana erityisvaliokunnan tekstistä kaikissa näissä eh, asiakirjoissa tehdään selväksi se, että parlamentti on todella sitoutunut näiden asioiden seuraamiseen. Tämä helpottaa komission työtä ja pystytään sitä tekemään paremmin. Kiitos siis eh, tästä pitäisi varmistaa se, että kansalaisuus annetaan EU-lainsäädännön mukaisesti ja tehdään mm, rehellistä yhteistyötä muiden maiden kanssa EU-lakien mm, pohjalta investointijärjestelyjen yhteydessä kansalaisuus voidaan myöntää, jos on olemassa todellinen side hakijan ja maan välillä. Tämä voi tapahtua sen jälkeen, kun maassa on todella asuttu. Maltan viranomaiset pääsivät yhteisymmärryksen komission kanssa tästä kansalaisuusinvestointikysymyksestä 2016, mutta ehtona kuitenkin on ollut se, että pitää osoittaa, että asuu maassa, että on todellinen yhteys maahan. Komissio seuraa sitä, miten tämä järjestely käytännössä toteutuu. Haluan korostaa sitä, että komissio pitää korruptiota hyvin tärkeänä asiana jäsenvaltioissa sidosryhmien palaute on tärkeä. tämän olista myös ohjauksen osalta. Erityisesti ajatellaan mm, julkisen hallinnon uudistamista. Maltan osiosjakso raportti sisältää korruption torjuntaosion. Ja raportissa korostetaan sitä, että korruptiota pidetään mm, Maltalla liikelmä hankaloittavana tekijänä. Ja on olemassa syytöksiä, että korruptiotapauksia on. Aiomme siis tätä asiaa läheltä seurata. Se on meille prioriteetti ja Maltan viranomaiset ovat päättäneet tulla mukaan yleisen syyttäjän virastoon Euroopassa. Tämä on hyvä asia ja pyydämme, että siellä jatkettaisiin ponnisteluja. Ja nyt sitten Romaniaan. Meni maaliskuun alussa Romaniaan ja keskustelin heidän kanssaan sitten tulevista suojatuksista, kuinka voidaan tehdä CPM tarkistusmekanismi siellä ja kuinka voidaan päästä tämänhetkistä huolenaiheesta oikeusjärjestelmän muutoksen osalta ja verojärjestelmän muutoksen osalta. Ja minun on tässä, että pitää katsoa, että, että mitä mennään takaisin järjestykseen. Olen, olen vähän optimistinen siinä suhteen, että voidaan päästä tämänhetkistä ristiriidoista yli. Mutta kuitenkin pitää nähdä, että täällä on tietenkin edelleenkin ongelmia, kun ottaa huomioon, että täällä kannat ovat hyvin kaukana toisissaan poliitikkojen ja tuomareiden välillä tulee CVM, niin aloitan tässä pitkää keskustelua. Ja Romania on viimeinen retki tällä maratonilla. Mutta on tärkeää, että mennään oikeaan suuntaan tässä maratonilla, eikä lähdetä väärään suuntaan juoksemaan. On selkeän viestin heille, ettei saa ihan loppumetrillä kääntyä toiseen suuntaan. Me autamme heitä, mutta vastuu on loppujen lopuksi sitten Romanialla ja heidän viranomaisillaan. Kyllä, Jean-Claude Juncker on esittänyt selkeästi tämän viestin, että CVM voidaan poistaa tämän kauden aikana. Mutta ollaan ainakin selviä sen suhteelta, että tämä ei ole mikään lopullinen aikaraja yhteistyöseurantamekanismin osalta. Jos voidaan toimia, niin sitten pitää jatkaa yhteistyötä samalla kiinnostuksella kuin aikaisemminkin ja vien vuosina, mitä on nähty. Tarvitaan tietenkin selkeää yhteistyötä Romanian toimijoiden kautta ja poliittisen pelin pitää loppua. Pitää käyttää myöskin asiantuntemusta, jota tarjoaa meille on hyvin korkealaatuisia asiantuntijoita, jotka antavat apua heille. Ja yksi asia vielä tähän liittyen. Ei oikeusvaltiojärjestelmää tai, tai toimielinten kunnioittamista voida pistää pelkästään sääntöihin. Se on poliittisen kulttuurin asia myöskin. Ja tällainen toiminta siellä tehdään tällä hetkellä antaa huonon kuvan oikeusvaltiolle. Ja jos tuomarin tun- ei tunnusteta tai sitten haukuta vaikka heitä kommunisteiksi tai jotain muuta, se on huonoa oikeusvaltiojärjestelmää. Se ei ole myöskään totta sen lisäksi. Mutta ei toimijat voi syyttää toisiaan tässä. Eikä toimielinten, kuten tuomioistuimen pitää taas syyttää parlamenttia tai toisinpäin. Pitää kunnioittaa molempien roolia. Tämä on juuri se, miten vallanjako toimii. Ja tämä on myöskin osa demokraattista oikeusvaltiokulttuurita meillä on. Ja koulutuskin unohdetaan tästä usein. Ja nyt vain, kuten totesin alussa, mutta voisin vielä lopuksi vielä vasta tähän kysymykseen kohta, mutta me olemme tällöin haavoittuvampia, haavoittuvampia kuin olemme ajatelleet aikaisemmin. Tämä järjestelmä ei ole sellainen, että se oli murtumaton, mutta joskus onkin vahvempia kuin me uskommekaan. Meidän pitää puhua selkeästi. Ja tällä tavoin voimme vahvistaa oikeusvaltiojärjestelmää Euroopan unionissa. Kiitokset mielenkiinnosta. Kiitos komission jäsen ja sitten jäsenet kollegat, kaikki läsnä olevat haluavat puhua. Voisitteko ystävällisesti pidättäytyä kahteen minuuttiin, jos lopussa aika jää? Voidaan ottaa toinenkin kierros kysymyksiä, jos niitä on. Niin paljon mielenkiintoa aiheita kohtaan on, varsinkin näistä maista. Eli kaksi minuuttia enimmillään. Ja jos jää jälkeen Rouva Metsola ensin kansanpuolesta. Kiitos varapuheenjohtaja Timmermans selkeydestä ja vakaumuksestanne. Mitä sitten pääministeri unionissa sitten ajatteleekin tai voi ajatella demokratiasta, niin ei se ole kuitenkaan enemmistön tyrannia. Demokratia on enemmistösäännön noudattamista oikeuksia puolustaen. Ne ovat erottamattomia. Siksi on toistettava, että korruptio, rankaisemattomuus vaikuttaa myös oikeusvaltion periaatteeseen. Siksi me tarvitsemme riippumattoman oikeuslaitoksen vapaa poliittisesta vaikutuksesta käytännössä ja teoriassa. Me tarvitsemme vapaan suojelun lehdistön ja sananvapauden. Siksi haluamme vahvistaa demokratia- oikeusvaltiota perusoikeuksia Maltassa, Puolassa, Romaniassa, Slovakiassa ja kaikkialla unionissamme. Daphne Karun Kalitsa ja Kutsiak viiden kuukauden välein murhattiin Maltassa ja Slovakiassa on ovat erossa, vaikkakin korruptiota on kyllä tutkittu, niin on nähty myös, mikä oli kai se rahan ja mafian vaikutusvalta. Ei ole kyse vain kahdesta murhasta, vaan taustalavista aiheesta. että heidät mestattiin, tulivat nämäkin asiat nyt esille. Mit sitten kats, minä sitten katsokin, ne on tavallaan kuilu siinä, mitä kansalaiset odottavat ja mitä mekanismeja käytettävissä suojelun takamiseksi. Tästä syystä parlamentti ja me uskomme, että Euroopan laajuinen mekanismi demokratian, oikeusvaltion ja perusoikeuksien suojelemiseksi kaikkien kanssa kohdalla kaikissa jäsenvaltioissa on niin olennaista. Tässä olisi mukana myös konkreettisia toimia, jotta voitaisiin puolustautua niiltä kantilta, joilla pelotellaan ja toimittajia. Se voi olla monenlaista. Esimerkiksi vuotuinen suositus, räätälöidyt suositukset kaikille jäsenvaltioille – niin että olisi omat raporttinsa maakohtaisesti. Ei se ole uusi ajatus. Ja näin joka jäsenvaltio saisi saman kohtelun, kun se tekisi riippumaton itsenäinen tiimi, joka todellakin paneutuisi yksityiskohtiin joka maassa. Viestini on lopuksi, ettei tässä iskitä vain yhteen maahan, haluamme muuttaa koko järjestelmää. Ja pyytäisinkin nyt sen perusteella, mitä alussa totesitte, kiittääkin myös sellaista sitoumusestanne, Onko jotain aikataulua sille, että tällainen mekanismi voisi tulla? Ja sitähän me tuemme. Kiitoksia. Rova Zippel SDstä. Thank you very much. Kiitoksia. On jo muuta selvää, että riippumaton ja kriittinen tutkintava, tutkiva media on hyvin tärkeä meidän demokratian ja oikeusvaltiojärjestelmän kannalta. Ja tämän takia näin lyhyessä ajassa kaksi tällaista tutkivaa journalistia, molemmat tutkineet siis korruptiota ja yhteyksiä politiikan ja rikollisuuden välillä on tapettu. Ja tämä on kyllä suuri huolenaihe meille kaikille eurooppalaisille unionissa. Ja vaikkakin yhdessä näissä kyseisissä maissa, mutta myöskin Euroopan tasolla pyrimme nyt löytämään sitten tosiasiat näistä koska sehän on vain perusta sille, miten voidaan päättää sitten se, miten päättää ratkaista asia. Ja olen hyvin tyytyväinen, että Slovakian sisäasiaministeriö on siirtynyt syrjään, ottanut vähän poliittista vastuuta hartioilleen, mutta tämä ei tietenkään riitä. Kyllä meidän pitää työstää vielä tosiasioita. Jos yksi ainoa syy tälle, mitä me ollaan nähneet viime kuukausina, on ollut korruptio, niin kyllä meidän pitää vakavasti nyt taistella sitä vastaan ja, ja lopettaa tämä käytäntö kaikissa jäsenvaltioissa. Mitä sen lisäksi voimme tehdä tukeaksemme tutkintoja Maltalla tai Slovakiassa? Minä haluaisin esittää huolenaiheeni eri, eri raporteista, korruptioraporteista Unkarissa ja mitä voimme tehdä sitten siitä, sen, mitä tapahtuu siellä ja miten voin vaikuttaa sitten hallitukseen, että he lopettavat tämän. Ja haluaisin myöskin tietää, että onko komissio valmis tukemaan niitä pyyntöjä, että voitaisiin muuttaa eurooppalaisen budjetin sääntöjä, vaikka tietty ehdollisuutta luotaisiin siihen, kun myönnetään eurooppalaisia varoja joillekin maille. Tämän todettua, niin haluaisin myöskin esittää sen kysymyksen Puolasta – olen erittäin tyytyväinen ja tuen myös sitä, että komissio otti artikla 7 asian esille, 7.1 kohdan siis. Toivottavasti ei koskaan tarvita, mutta hyvä, että meillä on se. Emme vielä tiedä, mitä selkeitä reaktioita Puolan hallitus on antanut. En tiedä, voiko, voidaanko tästä kertoa enemmän. Mutta olisi hyvä tietää, onko ehkä neuvostossa tukea tällä. Ja meneekin ainoastaan pidemmälle kuin artikla 7. Ja sen lisäksi haluaisin esittää kysymyksen vuoden 2016 lainsäädännöstä, jolloin puhuttiin näistä eläke- ja eläkeoikeuksista, jotka, jotka myönnettiin eläkekin tuomarit, jotka ovat palveluksessa vaikka vain yhdenkin päivän Miten, miten komissio on katsonut tätä tilannetta? Kiitos. Pitäpä kiinni kahden minuutin ajasta. Ensin nimissä herra Jurek, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin esittää kiitokseni herra Timmermansille siitä, että hän on tänne tänään tullut. Totesitte myös, että voimme käydä yleisempääkin keskustelua, eikä pelkästään keskustelua yksittäisiin maihin. Hauska nähdä, että tällainen keskustelu nyt voidaan tänään käydä. Haluaisin viitata joihinkin mainitsemiin asioihin, joita sivusitte. Jokin aika sitten kysyin teiltä arviostanne liittyen eutanasiaan ja alankomaiden eutanasialainsäädäntöön. lainsäädäntöön ja perustuen siihen, mitä Telegraph-lehti oli tästä kertonut, on kyse naisesta, joka vastoin tahtoaan joutui kuolemaan. Ja sain kovin lyhyen vastauksen, kun esitin kysymyksen komissiolle. Enkä tässä nyt lähetin tämän kysymyksen teille. Ja sitten vastauksessa todettiin, että me emme käsittele eutanasiaa. En siitä kysynytkään, vaan kysyn ihmisoikeuksista tietyn henkilön kohdalla tietyssä tapauksessa. Hän joutui kuolemaan. Hänet käytännössä tapetti, vaikka hän halunnut. Ja haluan tietää, onko nyt avoimuutta käsitellä näitä asioita. Ja joskus olette väittänyt tätä valeuutisiksi, mutta ei ole kyse siitä. Toivottavasti ole kyse myöskään vale toleranssista. Joskus olen kysynyt teiltä myös siitä, mitä olette Ranskan lainsäädännöstä. Siellä on laki, jonka myötä voidaan tuomita kahteen vankeus, kahteen vuoteen vankeutta, kun harjoitetaan niin kutsutua moraalista painostusta. Silloin on kyse moraalista, eli yleisistä asioista. No, nyt ei ole kovin paljon aikaa käsitellä niitä tänään, mutta jonkinlaista reaktiota kyllä odottaisin teiltä. Nimittäin Ehkä voitaisiin myös väittää, että ei ole oikeastaan mitään näyttöä objektiivisuudesta. Älkää nyt kuvitelko, että olemme Eurooppaa vastaan. Me vain haluamme kritisoida. Älkää nyt kuvitelko, että me olemme Eurooppaa vastaan, vaikka meillä on julkilausumia. Me, me vain kiistämme tietyn politiikan. Luotamme teidän hyvän tahtoon. Kiitos. Mrs. Wickstrom Action, thank you. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja Timmerman siitä, että taas kerran tulitte tänne paikalle, vaikka nyt on jo myöhäinen ilta, niin tämä on todella keskeinen asia, josta tänään puhumme. Ja on erityisen hienoa, että puhutte oikeusvaltio periaatteesta myös siinä mielessä halutaan tietynlaista kulttuuria edistää. Ehkä tämä meiltä on pitkään unohtunut. Me olemme hyvin tarkkaan miettineet sitä, miten miten suojata tiettyä asiaa, mutta että ajettaisiin sellaista kulttuuria, jossa oikeusvaltioperiaate on todellinen kulmakivi ja perusta, niin ehkä tämä olisi pitänyt ottaa esille jo kauan sitten. Muuten journalisteille ei olisi Maltalla, Slovakiassa ja muualla murhattu. Tämä on todella huolestuttava tilanne. Me keskitymme tällä hetkellä aika lailla Puolaan selvistä syistä siksi, että artikla 7 on otettu Puolaan vastaan käyttöön. Tiedän, että Puolan hallituksen määrä aika antaa monille vastaus on 20. maaliskuuta. Ja nyt Kiinnostaisi aika paljon tietää, mitä tällä välin aiotte tehdä. Haluatteko kertoa meille jotain siitä, mitä juuri tällä hetkellä tapahtuu? Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä ja todella vakaasti olen sitä mieltä, että jos olisimme ryhtyneet toimiin Unkaria vastaan jo useampi vuosi sitten, niin tämän Puolan eh, matkimistoiminta ei olisi ollut näin selvää. Ja minusta on todella tärkeää, että nämä kauheudet saadaan loppumaan, jos ajatellaan siis periaatteen kumoamista, vaan tällaista, että tämä pitää lopettaa ja pitää olla jotain olemassa sillä välillä, että ei tehdä mitään tai sitten toisaalta käytetään ydinpommia. Ja siksi tämä jäsenvaltioiden seurantamekanismi on todella tärkeä ja parlamentissa sitä laajalti tuetaan. Eli voisitko kertoa vähän lisää siitä, minkälaisia suunnitelmia on? Tiedän, että tämä ei teitä ole kovasti innostanut, mutta ehkä tämä olisi kuitenkin mahdollinen tapa edetä, jottei samanlaisia tilanteita tapahtuisi muissakin jäsenvaltioissa ja joku muu. Oliko se Birgit sanoi täällä, että tarvitaan ehdollisuutta ja vastavuoroisuutta sen välille, että oikeusvaltioperiaatetta noudatetaan ja toisaalta saadaan sitten EU-varoja. Mitä mieltä tästä olette? Olisiko tämä mielestäni tapa edetä asiassa? Rova Ernst kuen puolesta. Äh, vielen dank. Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Kun kuuntelee teitä, niin olen, olen täysin teidän takananne niin huomataan kyllä, mitä Euroopasta on tullut viime aikoina. Täällä on sitä, että pitää, puhutaan siitä, että oikeusvaltio pitää taata, mutta, mutta te olette antaneet myöskin paljon suosituksia EUn lain tukemiseksi. Ja nyt mietinkin tästä, mihin olemme joutuneet. Voisin sitten tässä vähän provokatiivisen kysymyksen, että, että kuinka monta prosenttia komission työstä sitä koostuu siitä, että pitää juosta jäsenvaltioiden perässä, että he pitää työtä EU-lainsäädännössä. Tämä olisi jännittävä kysymys oikeastaan. Mutta kysymykseni on se, että, että ovatko meidän somuksemme nyt sellaisessa muodossaan kuin ne ovat? Ovatko ne edelleenkin hyödyllisiä? Riittävätkö ne? Pitäisikö niitä muuttaa ehkä? Riittääkö tämä artikla 7? ja pitääkö taas lähettää sitten komissio seuraavaan palopaikkaan, jossa heidän pitää sitten taas kääntyä ja katsoa, että mitä siellä tapahtuu. Ja... Eli tässä kyllä pitää muuttaa jotain. Ja Saksan kansleri teki ehdotuksen, ei niinkään perustussopimusten muutosta sinänsä, vaan hän totesi, että eikö pitäisi EU-rahastoja ehkä sitten ottaa niitä huomioon, että jos ei pitäydy kiinni sopimuksessa eikä ota vaikka pakolaisia vastaan, niin pitäisikö nämäkin ottaa sitten mieleen tässä yhteydessä? Minulla on vähän itse avuton tämän asian ottaja tällä hetkellä. Näyttää siltä, että journalismin oleminen on yksi kaikkein vaarallisempi ammatteja tällä hetkellä maailmassa. Tämä tapahtui Slovakiassa jo, ja tämä todellakin pelottaa, mitä täällä tapahtuu tällä hetkellä. Ja haluaisin nyt kuulla, onko komission asettanut tietyn arvon ja, ja painostuksen sille, että riippumattomasti tutkitaan nämä tapahtumat. Ehkä voitte kertoa jotain tästä. Ja sitten vielä viimeiseksi Unkari. Tästä ette vielä todenneet mitään tällä kertaa. Yllättävää kyllä. Meillähän on tiukka kanta tähän, kuten tiedätte. Ja tämä laki kansalaisjärjestöjä vastaan on todellakin katastrofi. Mikä neuvottelut tämän lain osalta on? Voitko kertoa tästä hieman tarkemmin? Kiitoksia kovasti Edith Sargentini vihreiden puolesta. Thank you very much. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Toden totta olette oikeassa, komission jäsen Timmermans, että olemme haavoittuvia. Demokraatiot ovat haavoittuvia, kun kuvittelemmekaan. Ja toden totta, emme voi korjata demokratioitamme ja oikeusvaltioitamme lain pelkästään. Se on myös valvonta-asia, onpa hyvinkin. Mutta eikö sitten pitäisi miettiä myös, miten me oikein lähestymme sitä? Eikö ole aika ikävä juttu, että jopa te, kun selititte Puolan tilannetta, totesitte, että voin tässä viitata Venetsian komissioon, että lukekapa sieltä. Ja kun minä nyt yritän laatia täällä Unkarin mietintöä parlamentissa, niin joudun tukeutumaan Venetsian komissioon, Lanzaroten komissioon, ihmisoikeusneuvoston komission ja, ja muutto erityislähettiläisen. Tässä tästä älyllistä laiskuutta Euroopan unionin toimielimissä. Että aina täytyy aina viitata muihin tahoihin. Me emme tee rikkomusmenettelystä julkisia. Se olisi niin kauhean hyödyllistä ollut parlamentin työn kannalta. Tajuta, mitä siellä oikein on kirjattu rikkomusmenettelyihin. Tai sitten kun mennään kuin koira veräjästä ja puututaan syrjintään, kun on Unkarin tuomareista kyse. Ja siellä oikeusvaltiota on murennettu ikää syrjinnän vuoksi. Ja se on jotain ihan muuta. Eikö nyt ole tullut meidän hetkemme Euroopan parlamentissa ja komissiossa mennä askel pidemmälle? Olla avoin, rehellinen ja kriittinen. Olen todella samaa mieltä Cecilia Wikströmin kanssa, että jos me olisimme Unkaria, ruvet nyt selvittämään pari vuotta sitten, niin ei ollut tällaista leikkaa liimaa tyyliä. Ja nyt todellakin Puola-asiassa näin eteen, että no ehkä ei, mutta kuitenkin meidän täytyy nyt turvautua kaksi, kahteen kolmanteen enemmistön täällä parlamentissa, jotta näihin voidaan puuttua Unkarin kaltaisessa maassa. Puheenjohtaja, lopuksi vielä kysymys. Mitäpäs, jos 20. maaliskuuta puolelta ei tule mitään vastausta? Kolmen kuukauden määräaikahan on teidän keksimänne, että asiat olisivat vireillä, hyvä niin, mutta ei heidän tarvitse vastata. Ymmärtääkseni Bulgaarialla etteivät ole kauhean innokkaita etenemään. Entäs sitten 20 päivän jälkeen, jos ei ole mitään tapahtunut? Kiitos tästä kysymyksestä. Eli mitä välineitä komission pakissa on, kun parlamentti tätä seuraa? menettelyjä se on tässä. Sitten herra Boni jäsenistä. I will speak Polish. Puhun puolaa. Kiitos oikein paljon, vara puheenjohtaja. Euroopan komissiosta. Kiitos kaikesta tästä tiedosta, mitä saimme. Ykkösasiana oli Puola ja yksikään komission mainitsemista odotuksista ei nyt toteudu. Ja nyt on sanottava, että on korkea aika ryhtyä uusiin toimiin sellaisia uusia toimia on Puolassa ollut, jotka ovat vieneet pohjaa oikeusvaltioperiaatteelta. Hallitus on antanut valkoisen paperin. Pyydän siitä, teitä tutustumaan siihen. Pitää erottaa toisistaan totuus ja propaganda. Siellä on yksi kappale, jossa sanotaan, että Puolan tuomarit ovat lähinnä vanhan kommunistisen järjestelmän edustajia, mutta 89 tämä muutosprosessi alkoi ja keskimääräinen ikä tuomarin keskuudessa on 41 vuotta. Ja sitten toinen seikka, toimittajien murhat, Malta ja Slovakia, mitä seuraavaksi ei voida puhua vapaudesta, jos meillä ei ole vapaata journalismia. Ja haluaisin pyytää, että Euroopan komissio parlamentin tuella – hyvin tarkkaan seuraisi toimittajien oikeuksien vapauksia. Pyydän, että teette kaiken voitavanne, jotta voidaan antaa selkeä kuva tilanteesta. Ei meillä ole demokratia vapautta, jos ei ole toimittajia. Eikä voi myöskään olla demokratiaa ja vapauksia, jos kansalaisjärjestöillä ei ole täyttä toimintavapautta kaikissa jäsenvaltioissa livessä aiotaan puhua siitä, miten voidaan rahoittaa ja edistää näitä kansalaisjärjestöjä paikallisesti, miten tämä voidaan tehdä. Olisi hyvä, että komissiokin eh, tätä tukea antaisi ja sitten Puola, eh, Unkari, Slovakia, Romania, Malta, osittain Bulgaria. No vaikuttaa nyt siltä, että tämä on aikamoinen kriisi, mikä meillä on edessä täällä Euroopan unionissa. Ja siksi tarvitaan hyvin laajaa keskustelua. Hyvä, että puhutaan kaikista näistä jäsenvaltioista tänään. Kiitos. Kaksi, kolmekymmentä, täällä on tämä uusi kaksi minuuttia. Ei teitä pitättele mikään, kun tämä niin tärkeä on. Se vie sitten päätöslauselmastakin aikaa. Mä Andersson seuraavaksi. Martina en sano mitään kahden minuutin ajasta. Uh, thank you, Commissioner. I'm going... Kiitoksia. Aion vähän poiketa sitä, mitä täällä muut ovat teiltä penänneet. Puhun teille aiheesta, joka on kaikkien suussa, Brexit. Perusoikeuskirjaa heijastellen. Ja totta kai tietävät täällä kuusi lukua ja siellä on kolme kertaa enemmän oikeuksia, kun on ihmisoikeusjulistuksessa. Haluaisin tietää, mitä brittiharjoitukset ovat todenneet, että miksi sitä ei siirretä perusoikeuskirjaan, tai siis kotivalainsäädäntö johtuu siitä, että olisi mukaan uutta lisättävää perusoikeuskirjaan. Pohjois-Iranissa ei meillä ole hallitusta nyt monistakin syistä, muun muassa, että me kumppanit eivät saa aikaan määrä enemmistöä Tämä nyt vain esimerkkinä. Perusoikeuskirjassa määräenemmistö on tietenkin sukupuolineutraali, mutta sitten muussa yhteyksissä on kyse naisen ja miehen tasa-arvosta. Miksi se olisi tärkeää meillä? Pois Irlannissa pitää kiinni perusoikeuksista. Brittihallitus totesi raportissaan, että tässä ei vähennetä meidän oikeuksiamme. Ja jos tässä nyt uskollisesti tästä pidetään kiinni, niin kuin parlamentti sanoikin, ja neuvosto sanoi, niin, niin pois Iranissa sitten 50 vuoden jälkeen, kansalaisoikeuskampanjan jälkeen, ei, emme halua oikeuksia vietävän. Parlamentissa on huomenna päätöslauselma. Siinä on todellakin kyse vain parlamentin päätöslauselma, mutta tarvitaan neuvostoakin sen takamiseksi, ettei tässä leikata oikeuksia. Mielestäni tämä koskee pelkästään Pohjois-Irlantia, koska äh, GUE-ryhmässä olemme laatineet selvityksen niistä vaikutuksista, joita olisi perusoikeusasiakirjalla niille ihmisille, jotka ovat Britanniassa konsularissa eläneet. Aika hassu tilanne tuolla, että teidän jäsenvaltioiden ihmiset elävät meillä ja pois Britanniassa, mutta eivät sitten nauti perusoikeuskirjan oikeuksista ja sitten britit muualla voivat nauttia perusoikeuskirjan suojelusta. Eli minä uskon, että jos perusoikeuskirja evätään meiltä Pohjois-Irlannissa, kun meillä on erityisasema sitten tarpeen EU-ssa, eikä ole kyse siitä, että tässä halutaan kovaa rajaa Pohjois-Irlannin kanssa, vaan että saadaan tilaa oikeuksillemme. Muuten ihmiset menevät kadulle, jos tätä peruskirjaa ei noudateta Pohjois-Irlantiin, niin emme kyllä halua palata menneisyyteen. Thank you very much, Martina next... Kiitos Martina. Sitten Anna Gomez. commissioner, you rightly said that... Ja komission jäsen totesitte, että journalistien häiritseminen uh, tai, tai murhaaminenkin todellakin menee suoraan oikeusjärjestelmän sydämeen. Mitä on nähneet sitten Maltalla ja Slovakiassa näiden murhien takia? On, että tässä on tiettyä yhtenäisyyttä. Mafia ehkä on mukana, järjestänyt rikollisuus. Jotenkin tässä on myöskin nämä ihmiset, ihmiset ovat vallassa, jotka ovat sitten vaarassa paljastua myöskin journalistien taholta. Maltana viisi kuukautta sen jälkeen, kun tämä tapahtunut, niin tutkinta on ollut, on ollut se, että nämä syylliset ovat osoittaneet mafian suunta. Kysyttiin, kuka tämä tilasi. Mutta näyttää siltä, ettei päästä sen pidemmälle. Ja tähän liittyen haluaisin kysyä teiltä, miten te näette Maltan tilanteen, kun että kaksi hallituksen jäsentä siellä on paljastettu Panama-papereissa, myöskin heidän omassa rahoitusvalvontaraporteissaan on paljastettu täysin korruptunoita, mutta edelleenkin hallituksissa. Auttaako tämä sitten luotettavuutta ja tutkinnan vakautta? Ja myöskin Dali, entinen komission jäsen, on häpeäksi. Hänkin on palannut Maltalle, eikä hänen käytetty mihinkään, mihinkään syytökseen vielä. Ja hän on edelleenkin kuitenkin siellä pääministerinä. Todellakin outoa. Ja myöskin puhutaan siitä, että siellä on myöskin paljon rikollisjärjestöjä, jotka, jotka käyttävät yhteyksiä hyväkseen, vaikka öljyä Sabajanista tai, tai myyvät näitä viisumeita, lyhytaikaisia viisumeita vipeille, tai sitten kryptovaluutteja siellä myöskin liikkuu. Niin hyvä komissio jäsen, mitä te komissiossa mietitte tästä? Totta kai me haluamme selkeyttä myöskin pilatuspankista, joka on hyvin tärkki, tärkeä kysymys. Saattaa olla, että sekin on jokin sekaantunut tähän, ei pelkästään äh, Azerbaijanin rahapesujuttuihin, mutta muutenkin. Haluaisin vain todeta, uskon, että eurooppalainen ohjauskausi ei ole oikea tapa katsoa näitä kysymyksiä kukaan siellä ei kysykään korruptiosta, eikä täällä parlamentissa. Ja se, että tämä yhteys oikeusvaltiojärjestelmään ja varojen myöntäminen on tietenkin tärkeää. Meidän olisi pitänyt todellakin toimia myöskin Unkarin yhteydessä kauan aikaa sitten. Ähm, Kiitoksia kovasti. Puheenjohtaja, toteaisin, että olen toki samaa mieltä niiden kanssa, jotka ovat todenneet, että Euroopan unionin toimielintenkin pitäisi olla urheampia, kun oikeusvaltiota puolustetaan. Ja mitä sitten tarkoitetaankaan poliittisella korruptiolla. No minä olen siitä mieltä siitä syystä, että kaikkihan tiedämme hyvin, että juristit ja oikeusalana palvelet niitä, jotka ovat tilanneet nämä selvitykset. Viitan tässä myös valkoisen kirjan, jonka Puolan juristit laativat. Siinä on osoitettu selvästi, että kaikki on mallillaan Puolassa perustuslain mukaan, eikä siinä ole hyökätty tuomareita vastaan. Tässä on erilaisia sävyjä totuutta ja epätotuutta. Minä uskon, että Euroopan unionin ja toimijoita pitäisi keskittyä tähän, ei Venetsian komission, vaan Euroopan unionin toimielinten ovat oikeassa asemassa sen takaamiseksi, että voidaan kaikki säädökset yhteisten arvojen osalta hoitaa. Tämä onko lähtökohtana jos tästä kerran sovimme. Vaikuttaa siltä, ettei tilanne ole juurikaan koetunut Puolassa viime kertaa verrattuna, kun siitä puhuttiin. Mutta jos Puolan pääministeri sanoi, että maa ei enää ole periaatteessa tai demokratiaa noudattava maa, vaan kyse demokraattisesta kansallisvaltiosta, niin se tarkoittaa sitä, että tässä Euroopan unionin perusarvoista etäännytään niin kuin on nyt ymmärretty. Siinä on vakava uhka, että tällainen asennoituminen leviää muihinkin maihin. On varmasti Euroopan unioninkin edun mukaista taata se, että komissio ja parlamentti ryhtyvät työhön ja rupeavat määrittelemään oikeusvaltioperiaatetta ja myös korruptiota, mukaan lukien poliittinen korruptio. Kiitoksia, herra López Aguilar. Thank you. Commissioner, you know... Kiitos, komission jäsen. On vaikea kyllin korostaa sitä, kuinka paljon moni teistä täällä tukee sitä, miten vahvasti olette puuttuneet näihin asioihin taas kerran täällä nimevaliokunnassa meidän kanssamme. Ja on hyvä, että ajatte näitä asioita näin suoraan, mutta haluaisin nyt lisätä siihen, mitä täällä on sanottu, että kaikki nämä huolet, Puola mukaan lukien, mutta erityisesti Malta ja Slovakia, no, kyseessä ei nyt ole suoranaisesti rakentellen ongelma, joka kuuluu teille. Ja tämä tarkoittaa sitä, että oikeusvaltioperiaate ei toteudu ja demokratian laatu ja tiheys kyseenalaistuu. Se on Euroopan jääkauden mukanaan tuoma. Kun olette nyt täällä paikalla, niin haluaisin myös mainita komission työohjelman 2018 täytäntöönpanon. Onko tämä nyt ihan viimeinen mahdollinen hetki, kun Euroopan parlamentti voi todellakin jotain merkittävää tehdä tämän lainsäädännön osalta, joka neuvostossa jatkuvasti jumiutuu, siis teidän alallanne, ajatellaan turvapaikka-asioita, Schengen-asioita, viisumisäännöstä, kaikki nämä asiat laitetaan esityslistalle, mutta ne jäävät jumiin eikä tunnu kovinkaan mahdolliselta saada mitään lainsäädäntöä hyväksyttyä. Voisitteko tätä asiaa miettiä ja kertoa meille joitain ajatuksia, jotka ehkä täydettäisivät näitä kaikkein tärkeimpiä asioita, joiden osalta olen sitä mieltä, että kyllä suurin osa meistä täysin tukee näitä perusasioita, mutta mitäs Puola minkälaisia mahdollisuuksia on saada Euroopan parlamentti mukaan seitsemän artiklan kappaleen kaksi täytäntöönpanoon, sillä seitsemän artiklan yksi eh, kappale ei huomioi parlamenttia, mutta kohdassa kaksi Euroopan parlamentti myös äänestää. Onko tämä mielessä ennen lainsäädäntökauden loppua, että parlamentti voisi äänestää Puolan asiasta? Kiitos. Sí, muchas gracias. Bueno. Kiitoksia no ihan sinne Herra nyt tiedän, että täällä arvostamme kovasti. Ehkä tämä kuulostaa vähän henkilimäiseltäkin, kun ajatellaan, mitä sanoitte veren eksvakojan osalta. Ja todellakin on aikanaan heidät vaihdettukin. Ja tämä kemiallinen aine on siis suorastaan vitsi mikä sattuma tai vahinko voi olla. Jos brittihallitus tarvitsee meidän tukiamme, niin sen pitäisi nyt olla vähän vakamalla pohjalla. Ja sitten toiseksi herätimme, kuinka Haluat tulla mitään väärinymmärrystä näiltä osin. Minä totesin aivan selvästi, että minä noudatin Theresa Mayn lausumaa parlamentissa, ei ole siitä, mitä hän sanoi halusin antaa tukeni brittihallitukselle, ihmisille tässä asiassa. Älkää nyt ymmärtäkö väärin minua. Le hemos entendido. Kyllä me ymmärsimme, että tuette sitä, mitä Teresa May totesi, mutta tämä nyt on vähän naivia ehkä. Ei vaikuta ihan vain sattumalta onnettomuudelta. Es como muy angelical decirlo también aquí. Vähän enkelimäiseltä vaikuttaa. sanon ihan kaikella ystävällisyydellä. No, sillä on oma leima sen niin selvästi tekijän jälki. Incomodante. Vamos a ver. Se le ha dicho... Niin, muutamat ovat täällä todennekin, miten arvostamme kovasti sitä Eh, kun parlamentti on penännyt ja vaatinut, että jonkinlainen mekanismi tarvitaan siinä välissä, mitä on 7,1 ja 2 tai siitä, mitä nyt on käytössä. Nimittäin tässä tulee kasaa päin tapauksia maita, jotka varmasti tulevat kyseeseen, jotka ovat perustavanlaatuisia demokratian kannalta kaikissa meidän maissamme, jotka ovat Euroopan unionissa jäseninä. Nämä mekanismit, joilla meillä on, joita on hyväksytty parlamentissa, kun niitä on täällä vaadittu, edelleen ovat käytössä myös parlamentissa jo monta vuotta hyväksynnän jälkeen. Ihmisellä on ihan hyvästä, mutta herra Timmermans sitten toisaalta, kun jatkuvasti syy, pelotellaan tuomareita tai heitä alennetaan, niin siinä on valtava uhka, kuten varmasti vahvistat itsekin, 20. maaliskuuta ei kyllä tule vastausta eikä lopullista ratkaisua. Minä tulen edestä paikasta Euroopassa, jossa tuomareita on myös peloteltu ja heitä on murhattu siellä. Eikä ole kyse Italiasta, vaan kyse on Espanjan pohjoisosasta, Baskimaasta. Ja minä tulen sellaista paikasta, jossa toimittaja on myös vainottu ja heitä on jopa murhattu, koska he halusivat vain noudattaa demokratiaa. Tässä täytyy mennä pidemmälle kuin vaan harjoittaa vuoropuhelua. Tarvitaan uusia mekanismeja, mitä nopeammin saadaan, sitten vähemmän tulee näitä maita listaan. Timmermans, sen sanomme, että on koska tuemme teitä, mutta ei niitä noin vain itsestään tule. Okay. Um, okay. Mr. Rade, please. Kiitos, puheenjohtaja. Hyvä herra Timmermans, haluaisin kiittää teitä tästä hyvin selkeästä kannastanne. Olette oikeusvaltioperiaatteen puolella. Kaikissa jäsenvaltioissa demokratia- ja oikeusvaltioperiaate ovat todellakin Euroopan unionin perusarvoja ja meidän kaikkien velvollisuutemme on niitä suojata ja puolustaa riippumatta siitä, olemmeko poliitikkoja vai eh, suurta yleisöä. Ja nyt on selvää, että demokratian puolustamismekanismit eivät ole riittävän vahvoja, siksi me pitävät pyytäneet, että saataisiin aikaiseksi mekanismi, jolla voidaan suojata demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta. Toivoimme, että viime vuoden syyskuuhun mennessä Euroopan komissiolla olisi ollut tätä koskeva hanke, mutta sellaista ei vielä ole. Voisitko antaa lisätietoa siitä, miten asiassa on edistytty tähän asti? Ja voisitteko myös huomioida sen, että me todellakin haluamme objektiivisia kriteereitä, joita sovellettaisiin kaikkiin jäsenvaltioihin aivan samalla tavalla ilman mitään poliittisia preferenssejä, ei puoluttaisi mitään maita erityisesti. Ja jos ajatellaan Bulgarian ja Romanian seurantamekanismia korruption osalta, voitaisiinko kaiken tämän sijaan asettaa tämä mekanismi? Kiitos. Kiitos. Neljä jäljellä, jos kaikki pääsette alle kahden minuutin, muuten ei ole aikaa kuulla komission jäsenen vastausta. Rova Kienge. Grazie, Claude. Kiitoksia, Claude. Kiitoksia komission jäsen tästä esityksestä teidän työohjelmanne vuonna 2018. Tässä on tärkeä osa sitä, että pitää perustua arvoihin tulevaisuudessa tämä työohjelma, perusoikeuksiin. Myöskin oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen unionissa on tärkeää. Ja tällä, tähän liittyy kysymykseni oikeastaan. Kuinka, onko teidän ehdotuksenne olemaan yhtä kunnianhimoinen kuin meidän eh, päätöslauselmamme perusoikeuksista, joka hyväksyimme aikaisemmin. En usko, että tämä teidän aloitteen eh, muutelma, että jos se on tarpeeksi vahva, se ei muuten pysty vastaamaan näihin jäsenvaltion arrogantteihin ehdotuksiin, kun kyseessä on oikeuslaitos. Ja toinen eh, kysymys liittyen maahanmuuttoon. Täällä on toinen edistyskertomus tästä tulossa lähiaikoina. Ja pitää pyrki, pyrkiä siihen, että ei syrjitä enää, koska kaikki rasismi ja mukalaisviha, joita tapahtuu tällä hetkellä, hetkellä päivittäin kaikissa jäsenvaltioissa, niin eikö teidän mielestänne tarvitaan nyt enemmän toimenpiteitä komission taholta tätä vastaan? Esitin pari viikkoa sitten kysymyksen tähän liittyen. Kysyin komissiolta silloin strategiaa tähän liittyen, jotta voidaan muukalaisvihaa vastaan toimia. Olisi mielenkiintoista kuulla nyt, mitä te itse henkilökohtaisesti ajattelette tästä näin. Kiitoksia. Mrs. Tanund Holstein, please. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Harmi, että aina Puolasta täytyy puhua toistamisen. Kyllä minä uskon, kuten totesitte, että me voimme puolustaa oikeusvaltiota, jos voimme korottaa äätämme. Siihen lisäisin, että että tuoda se esille ja korottaa ääntä ei pelkästään kotimaassa, kun oikeusvaltiota uhataan myös eurooppalaisilla foorumeilla. Hyvä juttu, että tekin olette tässä mukana, että voidaan yhdessä keskustella. Tämä on meidän unionimme. Tarvitsemme yhteisiä standardeja, riippumatta oikeusvaltio, demokratia sen sellaiselle. Nyt ongelmana vain se, että jotka puhuvat tästä, ovat samaa mieltä tästä, kuka on vastuussa oikeusvaltiosta ja sen erilaisesta. Ja sitten heitä pilkataan, mustamaalataan kotomaassa, ovat vakoja, ties mitä heitä uhataan jopa kuolemalla ja niin päin pois. Varmaan tiedettekin. Tämä on pelottelua. Joku mainitsikin tuomarit, joita jatkuvasti häiritään, mutta tulevat Brysselin kertomaan kokemuksistaan. Tämä koskee muitakin, jopa heidän vanhempiaan pelotellaan, puolisoja, sitten toimittajat, julkisissa viestimissä kaikki ovat oikeastaan menettäneet virkansa, jos yritetään vähän olla riippumattomia ja demokratian standardia noudattaa. Eli kun te puhutte, joku täällä mainitsi, että on kyse kriisistä, kun on tällainen luettelo eri maita, missä tällaista tapahtuu. Eikä tämä troattinen kuvaus siitä, miten haavoittuvia olemme, kun itsekin puhuitte tässä haavoittuvuudesta. Vapaus, ihmisoikeus ovat haavoittuvia. Minä nyt sanoisin, että kaikissa näissä maissa suuri osa enemmistö, yhteiskunta tai enemmistö haluavat näitä standardeja. Olen iloinen, että tässäkin valiokunnassa on tuettu eurooppalaisia arvoja ja siihen niihin liittyvää välinettä. Tämä todellakin vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa. Arvostan kovasti tätä yhteistyötä niin, että välineestä tulisi jotain niin, että voitaisiin sitä vahvistaa. Tämä unioni toimisi kunnolla. Mr. Costa, please, no more than two minutes. Rokosta ei kahta minuuttia pidempään. Kiitoksia komission kommenteista. Pari asiaa vain. Ensinnäkin Puola ja Unkarin tilanne toivottavan oikeassa, että komissio pitää toimia aktiivisesti, jotta voidaan tuomioistuimen ja vallanjaon puolesta toimia. Mutta pitää myöskin komissiossa miettiä sitä, että miten nyt voi olla, että Puolassa ja myös Unkarissakin, niin monet kansalaiset valitsevat puolueita, jotka muistavat hallituksen, jotka sitten asettavat oikeusvaltiojärjestelmän vaaraan. Onko tämä ehkä komission aikaisemman politiikan tai eurooppalaisen politiikan syytä, että sosiaaliset epävarmuudet johtavat siihen, että ihmiset valitsevat puolueita, jotka eivät ole demokratian kannalta niin hyviä? Vai mitä pitää komissio nyt tehdä? Mitä olisi tarpeen tehdä, jotta tuetaan Puolan demokratiaa tai niitä ihmisiä, jotka menevät kaduille tällä hetkellä estotaan mm, mieltään tuomioistuinten riippumattomuuden puolesta. Ja sitten toinen asia. Puhuimme korruptiosta ja rahanpesusta. Tällaiset rahanpesu- ja korruptiotapaukset ovat yleensä väärinkäytösten paljastajien taholta esille – Minua kiinnostaisi tietää tästä, koska parlamenttihan teki viime vuonna aika paljon painetta tähän suuntaan, että komissio tekisi joku ehdotuksen tähän liittyen. Mikä on tilanne tällä hetkellä? Voitko kertoa tämän? Kiitos, Koster. Herra Kassa, viimeisen. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä varapuheenjohtaja Timmermans, te ja muut kollegat muistutitte siitä, että viimeisen kuuden vuoden aikana on muuta toimittajaa murhattu, kun heidät pyrittiin hiljentämään, kun korruptiota paljastettiin. Ja monen muunkin kimppuun on käyty ehkä näin selvästi. Ja nyt yritykset vievät toimittajia oikeuteen ja näin heidät hiljennetään, koska oikeudenkäynnit ovat liian kalliita näin kävi Daphne Galicialle ja Maltalla muuallakin tähän asti. Tammikuussa useampi meppi, minä heidän joukossaan, pyysimme, että komissionisen Timmermans pyrkisi suojaamaan toimittaja tällaiselta häirintä Haluan kysyä, onko tällaisia lainsäädäntöehdotuksia tulossa? Jos ei, niin miten komissio aikoo suojata toimittajia käytöksiltä? Ja lopuksi kysyisin, minkälaisia yhteyksiä komissiolla on ollut Maltan hallituksen sen jälkeen, kun libyvaliokunnassa puhuttiin Maltan oikeusvaltioraportista tammikuussa tänä vuonna. Kiitos. Ennen kuin päästään teidät vauhtiin, niin meillä viikolla on tulossa Slovakia-keskustelu ja torstaina perjantaina myös valtuuskunta. Minä kysyisin ihan nopeasti, kun joudutaan tämmöiseen tilanteeseen, kuten Slovakiassa, että viime kädessä toivotaan, että ei, mutta että siinä saattaa ollut näyttöä, että valtio on jotenkin ollut mukana tai jotain näyttöä kytköksestä tai ainakin epäilyjä, niin aika paljon tulee pelottamusta. Mitä yleisesti olette tästä mieltä? Onko vähän niin kuin äsken kuultiin, mitä me olemme penänneet, että toimintaa ei koskevia lainsäädäntöjä tulisi Tästä on kysytty paljon livessä. Suojellaanko heitä vai onko kyse perustuslakiongelma maista kyse ylipäätään? Vai enemmänkin toimitaan suojelusta? Tällaisen olemme esittäneet Slovakian yhteydessä ja teillekin, että miten näitä komissio on. No totta puheen, jos tartun tähän välittömästi, kun moni otti sen esille – me olemme nyt selvittämässä tätä mahdollisuutta, että tulee tällaista lainsäädäntöä. Täytyy olla varovainen kuitenkin. Ei ole ihan varmaa, mitä toimivalta meillä on tässä. Ei täytyy olla tarkkana, ettei sitten vastaan tule neuvosto ja jäsenvaltiot, jos astutaan muiden varpaille. Eli me olemme siihen paneutuneet. Mutta Claude, vaikea kysymys tuli sinulta minun vastattavakseni. Totta kai on kyse toimittajien suojelusta, palaan siihen yleisemmin, mutta sitten myös, että käytetään niitä välineitä, joita meillä nyt on olemassa. Että voidaan taata, että silloin kun tutkii, ettei ikään kuin vain sitten vainoja kohtaan iske, vaan miettiä, mitä siellä taustalla on, miksi, mitä korruptiota on, mitä yhteyksiä on järjestäytyneen rikollisuuteen ja niin päin pois. Ja ehkä meidän on hyvä käyttää niitä välineitä, joita meillä vain on käytössä, että näiden asioiden kaivamiseksi julki. Eurojust, Europol, Interpol, Euroopan neuvostokin, ja sanotaan suoraan, ei minusta ole mitään ongelmaa tehdä yhteistyötä toimielinten ja Euroopan neuvoston kanssa toimielinnä me olemme vahvempia, kuin tämä yhteistyötä ja jos jotain pystymme selvittämään yksin, niin sitten niin teemme, mutta miksi komission pitäisi tehdä sitä työtä, joka on tehty Venetsian komission asiantuntijan voimien? Ei kannata. Jos on laadukasta työtä, jota no, kunnioitetaan kautta Euroopan, kun kysyitte tätä, niin onhan se todellakin niin perusteluton kysymys, ettei mitään esitiivistä vastausta ole, mutta täytyy miettiä, miten paneutua syvemmälle, järjestellä välineitä paremmin, että olisi tavallaan käytössä automaattinen kalupakki. Ei ole yhtäkään jäsenvaltio, jolla ei ole ongelmia järjestetyn rikollisuuden kanssa. Ei ole yhtäkään jäsenvaltio, jossa ei ole ongelmia sananvapauden kanssa viestimissä tavalla tai toisella. Poliittista valvontaa, taloudellista valvontaa voidaan harjoittaa tai jotain muuta vastaavaa. Siksi toivonkin, kun myöhemmin valmistelemme asiakirjaa yleisemmin oikeusvaltiopuitteista, voidaan käyttää niitä, mitä parlamentti on tuonut esille päätöslauselmissa osana ajattelua siitä, miten näitä voitaisiin yleisemmin käsitellä. Ei ole kyse pelkästään jostain tietystä jäsenvaltiosta, jotka täällä on mainittu. Kyse on yleisemmästä horisontaalisesta asiasta, koskien jokaista jäsenvaltiota. Ja kyllä meidän painoarvo kasvaa, jos voimme käyttää näitä horisontaalisesti kaikissa jäsenvaltioissa. tällaista viestiä voitte kyllä viedä eteenpäin sanota, miksi tuomaa, mutta ei tätä. Jos on horisontaalisempaa, niin meidän perustelutyön painoarvo vain kasvaa. Eikä ole yhtäkään jäsenvaltiota unionissa, joka olisi kritiikin yläpuolelle, jonka puolen niin sanoisin myös sen verran, että kun tällaisia kysymyksiä tulee Maltassa, Slovakiassa, että mekin hoidamme oman hommamme, haluamme yhteisiä tutkintatiimiä Europolissa, jossa poliisi poliisivoiminta yhteistyövoimaa, niin siinä ei huomioida kaikkia tosiasioita muulla kuin kansallisella tasolla. Haluan tämä tehdä selväksi, kun tiedän, että kollegat tätä käsittelevät Maltassa, Slovakiassa, ties missä, että teille tehdään selväksi myös se, että mekin hoidamme oman osuutemme, yhdistämme voimamme. Erinomaista. Ja todellakin täytyy olla reilu näiden maiden kohdalla. Molemmat ovat pyytäneet ja saaneet kansainvälistä tukea. Joskus sitä on tarjottu, joskus on pyydetty. Kumpainenkin mieli hyvin ottivat vastaan ja sanovat huomioon tämän kansainvälisen yhteistyön Scotland Yard, NFI Irannista tai joku muu, Eurojust, Europol ja niin päin pois. Mielestäni näin on hyvä edetä ja näin se vain vahvistaa. Me tiedämme, että järjestäytynyt rikollisuus kyllä tietää varsin hyvin, mitä hyötyä sisämarkkinoilla on. Järjestäytynyt rikollisuus ehkä on kaikkein parhain toimija sisämarkkinoilla, koska ja niin, jos emme tee selväksi se, että jotka torjuvat kansainvälistä rikollisuutta myös ymmärtävät yhtä hyvin tätä sisämarkkinoilla. Me menetämme tämän taistelun. Ja näin pitkällä ei olla. Meidän täytyy tehdä lisää rikosoikeudellista yhteistyötä luottamuksen rakentamiseksi. Usein on kyse luottamuksesta, hyvistä käytännöistä, noudatasta kautta unionin. Tämä liittyy kiinteästi oikeusvaltioon. Ja sitten pääsenkin yleisemmin viestimiin kun me olemme keskustelleet ja te todenneet, kun tämän taipaleen käynnistin itsekin 80-luvulla, kun tulin yliopistosta, joku opiskelijatoverista esitti, että Saksa ehkä yhdistyy, ja hänelle naureskeltiin, että aivan mahdotonta. Me pidimme Saksasta niin paljon, että oli kiva, että oli kaksi kappaletta. Ei se koskaan tapahtuisi. Ja sitten pari vuotta myöhemmin, katsokaa miten kävi. Ja ajatelkaapa tätä pitkää taivalta, jonka olemme käyneet. Ja nyt täytyy sitten selvitä siitä, että ei tämä ole kyse suoraviivaisesta matkasta yhteen suuntaan. Ei se ole sanottu, että aina meidän eteenpäin, kun ajatellaan, mitä kriisiä on ollut. Taloudellinen, pankkikriisi, maahanmuuttokriisi, terrorismikriisi – kun ajatellaan, miten kansa sitten reagoi, niin se johtaa muunkin liikehdintään. Kyseenalaistetaan demokratian peruskiviä, onko se minua varten vai ei, mitä vaihtoehtoja on. Ja todellakin se on mieliä pöyristyttävää, kun ajatellaan täällä parmissakin ihmisiä, jotka avoimesti Putina ihailevat. Miten niin pitkällä on voitu päästä, että ruvetaan ihailemaan jotakuta, jolla on sellaisia käytäntöjä, mutta niin vaan käy täälläkin parlamentissa, kuten tiedämme. Ja olen herra Kosselin kanssa samaa mieltä, että kyse on perustavanlaatuisemmasta ongelmasta, johon puututtava. Liittyykö se budjettikuriin, kriisiin, toki siihen, ihmisiin, joilla ei ole oikeastaan tulevaisuutta meidän mielestään olemassakaan. Eli joskus heitä houkuttelevat ihmiset, jotka antavat niin muka paremman kuvan menneisyydestä, vai aina siinä tulee kansallismielisyys. Ja jos se tulee kuvioihin mukaan, niin totta kai ulkomaalaisvihamielisyys antisemitismi noustaa päätään, kuten ulkomaalaisvihamielisyys ja muut ovat vain uhka meille. Eikä se sovi sen kanssa, mitä me olemme rakentaneet vuosikymmenen ajan unionissa. Siksi minä uskon, että tästä on nyt kyse tänä päivänä. On kyse muustakin kuin yksittäisistä tapauksista, vaikka mieluusti niitäkin nyt käsittelen. Mutta haluan nyt kertoa omista tuntemuksistani, miten mutkikasta asioista on kyse ja haasteista, oikeastaan elämäntavastamme. Jos ajattelee että niin monessa jäsenvaltiossa, monessa tilanteessa poliitikot ovat sitä mieltä, että nuo viestimet. Voi olla, että vaalit menetään niiden takia. Mm, ostanko vai vaiennanko? Pelottelenko? Käytän välineitä sen varmistamiseksi, että eivät puhu minusta enää mitään pahaa. E, on kaikenlaisia välineitä käytössä kun on uusia välineitä, yhteisöviestimet, joilla oli samoja sääntöjä. Siksi olen kiitollinen mietinnöstä tänään, että saataisiin vähän osviittaa sille, miten yhteisöviestimiä kohdellaan. Ajatellaan valeuutisia, jos, jos ne myrkyttävät koko yhteiskunnan. Tämä on niin valtava haaste. Ja jos ei meillä ole riippumattomia viestimiä, niin ei ole kyllä demokratiaakaan, en usko. Voi olla jonkinlainen demokratuuria Venäjällä – että annetaan vaikutelma siitä, että se on demokratian kaltaista, mutta ei se sitä ole. Kun ajatellaan, että tarvitaan vastapainoa myös eri toimielimissä, emme voi sallia sitä, että sinne tielle mennään. Ja tässä on kyllä sanottavaa, että totta kai kunnioita niitä, jotka menettävät vaaleissa paikkaansa. Tai totta kai ne, joita työtä hallituksessa on tärkeää. Poliittinen vastustaja on vastustaja, ei mikään vihollinen. Demokratian kulttuuri on nyt häviämässä täällä Euroopassa, että voi olla eri mieltä kunnolla vastustajien kanssa. Sanotaan, että jos on eri mieltä, niin niin nopeasti jossakin jäsenvaltiossa heitä kutsutaan valtion vihollisiksi tai ihmisen vihollisiksi. Tämä myrkyttää demokratiaa, että vastustajia kutsutaan ihmisten vihollisiksi, koska he ovat ulkopuolella järjestelmää. Siinä on demokratian loppu. Koska miksi se on niin merkittävää? koska teistä itsestänne tulee niin pelokkaita, että joskus te joudutte järjestelmän ulkopuolella, jos te rupeatte rukkaamaan sitä. Mutta sanoisin teille ihmisenä, joka on ollut kuusissa vaaleissa, joskus mennyt läpi, joskus ei. Demokraatissa tarvitaan vahvaa oppositiota yhtä lailla kuin vahvaa hallitustakin. Mutta vahva hallitusta ei ole, jos se kunnittaa myös oppositiota. Tämä on erityisen tärkeää. Herra Jyrekille sanoisin, joka otti esille yhden erityistapauksen eutanasta Alankomaissa. Ihmiset, jotka tekevät tätä lain ulkopuolelle, joutuvat syytetoimien kohteeksi. Heitä kyllä syytetään Alankomaissa. Ja herra Jurekille vastapalvelus. Jos minä ottaisin esille Puolan abortin, niin sanoisin, että ei se kuulu teille, läpi tirti. Ja olisitte oikeassa jossain määrin. Kansallinen politiikka, kansallinen toimivalta sivuavat näitä aiheita. Ja minä uskon, jos ajatellaan, että puolalaiset naiset saavat haluamansa. Mutta siitä riippumatta, jos on asioita, joissa unioni on toimivaltainen, niin sitten missä ei ole, eutanasiassa ei ole mitään toimivaltaa. Kommentti vain, kommentoi sitä, että jos menee lain rajan ulkopuolelle, niin totta kai alkuvaskin sitten ryhdytään syytetoimiin. toimeen. Minä tunnen Tuoman aika hyvin. Vielä sitten tuo kysymys budjettisäännöstä. Pitäisikö olla ehdollisuutta? Tästä sanon seuraavaa. Totta puhuen uskon niin, että kautta linjaan, jos on epäilyjä oikeusvaltiosta, niin varmasti myös sitten siitä, miten järkevästi EUn veromaksien rahoja käytetään – eikä tämä mielestäni kytkeyty rakennerahoihin, vaan kaikkiin maksuihin, joita yhdessä on kasattu yhteen, suorat tuet ja muut kautta linjan. Mutta tiedän myös, että se on oikeudellisesti aika mutkikasta toteuttaa se. Oikeudellisesti tarvitaan myös oikeasuhteisia toimia suhteessa niihin ongelmiin, joihin halutaan puuttua. Toisin sanoen, en usko, että tässä nyt on silmä silmästä, että jos täällä on solidaarinen, niin sitten tuolla ei saa rahaa. Ei se niin ole. Mutta yleisesti ottaen mielestäni on sellainen mahdollisuus, mutta sitä täytyy vielä miettiä, että on yleinen sääntö tai periaate, että jos ollaan ihan varmoja, että rahaa käytetään sääntöjen mukaan, ehkä sitten rahaa ei pitäisi käyttää. Minä todellakin uskon ja kehottaisin kaikkia jäsenvaltioita nyt menemään mukaan EPPOon. Se on hyvä väline sen selvittämiseksi, että Euroopan rahoja käytetään hyvin. Hyvä väline, jota käyttää, jos epäilyjä on siitä. Tämä on erityisen tärkeää. Ja kääntäen ehkäpä, jos ei tee EPPOn yhteistyötä, ehkä sitten kannattaa miettiä, pitäisikö olla mukana rahoitusjärjestelmääkään EU-ssa, jos ei sitten kerran voida valvoakaan, miten raha käytetään. Ja näiltäkin osin viittaan tässä tuomioistuimen tuomioon. Kansalliset tuomarit ovat eurooppalaiset tuomareita siinä, miten he virkansa hoitavat. Jos ei enää tiedä, ovatko tuomarit riippumattomia tai mitä tekevät sitten riippuu ehkä puolueesta tai hallituksesta, niin tuomioistuin ei enää voi varmistaa siitä, että eurooppalaista lainsäädäntöä voidaan riippumattomasti valvoa tuomareiden voimin, ja se murtaisi järjestelmän niin kuin se toimii Euroopan unionissa. Se täytyy olla täysin aukoton siirtymä kansallisista tuomareista suoraan tuomioistuimeen ilman, että kukaan muu puuttuu missään vaiheessa. Tämä on niin perustavanlaatuinen periaate. EU-ssa olen kovin iloinen, että tuomio istui Luxemburgissa – tämän niin selkeästi toi julki hiljattain. Sitten tuli esille myös kysymys liittyen toimiin Unkaria vastaan. Tehtäänpä tämä selväksi. En maininnut Unkaria, viime kerralla kyllä mainitsin, ja voin tietenkin mainita, että on selviä oikeustapauksia, joita me nyt olemme viemässä Unkari vastaan kansalaisjärjestö, maahanmuuttoasiat, korkeakoulutuslainsäädäntöä ja sitten annoimme myös maahanmuuttolakiin liittyen lausumamme. Kyllä me jatkamme tätä linjaa, ettei kukaan nyt epäile tätä. Kyllä me jatkamme samaan tyyliin. Mutta tässäkin esittäisin yhden kommentin, joka liittyy poliittisen kulttuuriin. Ei se, mitä voidaan ottaa mukaan oikeustapauksiin tai lainsäädäntöön, vaan miten sitten puhutaan toisen, niin toisensa kanssa toimielimissä demokratiasta, miten puhutaan ihmisistä, joilla on erilainen rotu, kohtalo. Kyllä se vaikuttaa myös siihen ilmapiiriin, jonka puitteissa oikeusvaltioperiaate toteutuu tai demokraattinen yhteiskunta ylipäätään. Minä uskon, että on syytä kyllä käydä avointa keskustelua Unkarin hallituksen kanssa ja viranomaisten kanssa. Mietimme muuten myös, miten anti-soroslakia voitaisiin käsitellä. Onko se yhteensovitettavissa? Että tämä nyt tulisi selväksi näiltä osin. Rova Eerost esitti kysymyksen, riittävätkö perussopimukset? Tavallaan vastasin siihen, kun puhui laajemmista puitteista Perussopimukset ovat, no ja tämä on vähän niin kuin jalkapalloottelu, kuten usein käytetään vertailuna. Jos jalkapallossa kokonaan sivutetaan tuomarin puuttuminen, niin ei sen ole mitään virkaa. Se on osa demokraattista kulttuuri EU-ssa, oikeusvaltiokulttuuria, että automaattisesti noudattaa allekirjoittamia sopimuksia. Jos ei, ja tuomioistuin sitten oikaisee, niin niin sitten sinne sivuttaa tuomioistuimen tuomiot. Ja tässä nyt ollaan hyvin tarkkana, että periaatteita ei uhrata niin kutsutun kansallisen suvereniteetin alttarilla. Tämä on hetki ollut historiassamme, josta on hyvä olla tarkkana, jos oikeusvaltio murtaa niin paljon muutakin kuin pari asiaa, vaan koko kudoksen Euroopan unionissa. Ai niin, jotain sanoisin, käympä tässä vikkelä läpi. No Brexit, perusoikeuskirja. Me komissiossa parlamentin tuella on vahvasti sitä mieltä, että se väsymättä taistelee Euroopan unionin kansalaisten oikeuksien puolesta, olivat brittejä tai eivät. No se on jo minun näkemyksenikin, ollut, että miten surullinen traaginen tapaus tämä Brexit on ollut, mutta se johtaa myös siihen, että ehkä kansalaisten oikeuksia kavennetaan. Se olisi vielä suurempi tragedia. Toivottavasti voidaan suojelun taso säilyttää sillä tasolla, kun se on perusoikeuskirjassakin. Rouva Anderson mainitsi muutamat ristiriidat, jos sitä verrataan muihin asiakirjoihin. Me aiomme paneutua tähän huolella ja katsoa, voidaanko oikeuksia ajaa. Ollaanko myös kysyi joitakin hyvin täsmällisiä kysymyksiä hyvin konkreettisista asioista Maltassa. Ei minulla ole konkreettista tietoa nyt käsilläni, niin kun kysyttiin konkreettisia asioita konkreettisista ihmisistä. Kerroin tässä yleisimmistä asioista liittyen teidän mietintöönnekin. Voin vain taata sen, että jatkossakin, jatkossakin tätä käydään läpi viranomaisten kanssa Maltassa. Olen puhunut pääministerikin kanssa hiljattain, kun hän oli Euroopan neuvostossa – ei Euroopan neuvostossa, kun huippukokous 27 jäsenvaltiota siellä oli. Ja sitten ulkoisen neuvoston yhteydessäkin puhuin Euroopan ministerin kanssa. Kyllä minä painostan heitä näissä asioissa jatkuvasti niin, että jatkaisivat myös vahvaa yhteistyötään. Puolan valkoisesta kirjasta vielä tehtäisiin selväksi seuraava asia. Valkoinen kirja julkistettiin Puolan hallituksen kerran se toimitettiin meille jäsenvaltioille ja myös julkaistiin muuten. Minä olisin iloinen siitä, että laajemmin, jos jotain tiettävät, lähettäisivät näkemyksiä siihen. Näin täydentäisivät keskustelu, jos saataisiin tietoa siitä, mihin siihen on reagoitu. Joissakin jäsenvaltioista on jo tullut reaktioita. Hei hetkinen, meidät mainitaan siellä, mutta voitteko vähän selittää, mikä meidän kantamme on. Eli hyvä niin. Tämä rikastuntakeskustelu, keskustelu, jos tämä yhdessä hoidetaan, niin laajemminkin ihmiset tietäisivät tästä valkoisesta kirjasta, mutta myös reaktiosta valkoisen kirjan, jos he ovat mukana välisesti tai suoraan. Ja ehkä lähetystötkin voivat olla mukana. Ja minä uurastan Puolan viranomaisten kanssa kuun loppuun mennessä, kuulemme kuinka on mennyt, ja saada lisää selvennystä Puolan hallitukselta. Minä nyt olen aina optimisti, että tämä voidaan ratkaista viime kädessä. Eikä tässä ole mitään uutta puolalaisen jäsenillä oikeastaan. Se asia voidaan ratkaista vain puolalaisten voimin. Voimme auttaa, osoittaa reunaehdot, miten pitkälle hallitus voi mennä, mitä pitää kunnioittaa, oikeusvaltioita ja säännöt siihen liittyen Euroopan unionissa. Mutta jos olette samaa mieltä siitä myös, että on kyse demokraattisesta kulttuurista, jos kerran viime kädessä Puolan, puolalaisten ihmisten täytyy itse päättää tulevaisuudesta samaan suuntaan kuin muut vai omaa tietä. Minä niin kovasti toivon täydestä sydämestäni ajatella oman historian, että Puola säilyy yhteisellä tiellämme kohti yhteistä kohtaloa ja tulevaisuutta. Voin kuvitellakaan Euroopan unionia, joka voisi kukoistaa, jos ei näin kävisi, jos tulee kiistaa lisää etäisyyttä. Toivon kyllä, että vuoropuhelu johtaa tuloksiin. Ja lopuksi vielä väärinkäytöstä paljastajista. Tätä me työstämme ja kyllä pyrimme piekkoon saamaan aikaan ehdotuksen puutteesta kollegojen kanssa. Me kovasti huomioimme myös parlamentin näkemykset ja muut sidosryhmätkin on huomioitu, kuten myös Euroopan neuvosto. Ja meidän täytyy miettiä myös nyt voimassa oleva kansallista lainsäädäntöä, saako sieltä osviittaa jatkaa tilannetta. Minä otin esille myös aiheen, joka liittyy rasismin ja ulkomaisvihamielisyyden lisääntymisen. Mielestäni on olennaista tässä yhteydessä, että voimme osoittaa, että meillä on vastauksia maahantokysymyksiin, pakolaisasioihin. Tämä ei mihinkään häviä. Maahanmuuttopaineet kyllä jatkuvat parin sukupolvenkin ajan. Jos sitten siihen vastataan niin, että luodaan jotain satumaista mannerta, kuvitellen, että rajat sulkien, muureja pystyttäen olemme suojassa, niin vastassa on vielä kovemmat ajat Euroopassa. Eurooppalaiset kääntyvät toinen toisia vastaan. Naapurit ovat kerjäämään naapureilta. Ja sitten en, kukaan ei voita tässä tilanteessa. Ja tulee trumppilainen ajatus siitä, jos minä menetän, niin sinä voitat. Jos minä voitan, niin sinä menetät. Eli se totta kai on vastoin meidän perusajatuksiamme. Me tiedämme itsemurhasotamme että jos naapurit kukoistuvat, niin mekin ja päinvastoin. Jos tämä ajatuksen hylkäämme ja luodaan sellainen tilanne, että minun kansakuntani voi olla vahva vain, jos naapuri on heiko, jos kuvittelemme tämän harhakuvaan, joka on Putinilaista perusteella, koska hän uskoo, että hän haluaa, että naapurit ovat kaauksessa ja hän näin vahva. Jos tämmöisen asennotuksen hyväksymme Euroopassa, niin sitten voi unohtaa oikeusvaltion, mutta myös vaurauden ja ainakin voi unohtaa Euroopan unionin. mutta kriisi on tässä keskeisessä asemassa. Me hylkäämme ajatuksemme, että tämä voidaan ratkaista yhteisesti eurooppalaisin voimin. Ja sitten puolestaan uskomme siihen harhaajatukseen, että voidaan rajoja sulkemalla, muureja pysyttämällä tämä vain omivoimin ratkaistaan. Siksi vetoan yhteistyön puolesta, että voidaan yhdenmukaistaa dublin järjestelyjä ja taata, että meillä on parempaa ulkorajoitusvalvontaa mutta taata myös, ettei inhimillisyyteen puututa, että voidaan estää rasismia, ulkomaalaisvihaa, mielisyys. Olen pahoillani, että käytin väärin teidän vieraanvaraisuuttanne puhuin pitkään. Ei mitenkään. Kiitoksia kovasti, kiitos kollegat. Hienosta puolesta. Jos jäätte vielä hetkeksi, niin seuraava kohta nopeasti. Kollegat sopivat viime viikolla päätöslauselman luonnoksesta täysistuntoon kansalaisyhteiskuntajärjestöjen tuesta. Jos jää sitten hetkeksi, niin voidaan tämä hoitaa pikapikaa. Pyydän tässä, että kollegat Tämä tuli 9. huhtikuuta käsittelyyn Libessä. Pyydän nopeaa toimintaa. Joku voi nyt lyhyesti kommentti, jos haluaa. Mikael Boni. Thank you very much, Claude. Kiitos oikein paljon, Claude. Tämä on oikein hyvää jatkoa aikaisemmalle keskustelulle, koska varapuheenjohtaja Timmermans sanoi, että loppujen lopuksi kaikki riippuu siitä, minkä, millä tavalla maissamme asioihin suhtaudutaan, miten demokratiaa käytetään, miten puolustetaan oikeusvaltioperiaatetta ja miten puolustamme arvojamme. Aikaisemmin on jo usein puhuttu näistä asioista ja kansalaisjärjestöjen roolista, siitä, miten ne voivat tukea demokratian kehittämistä ja edi, osallistuvan demokratian kehittämistä ja miten voidaan arvoja ajaa. Ja kävi ilmi myös perusoikeusviraston esittelyn jälkeen, että ongelmia on aika paljon ja kansalaisyhteiskunnan tilaa kapenee Euroopassa ja kun analysoi näitä asioita ja osallistuu erinäisiin kokouksiin, niin tulee sille ajatus päätöslauselman valmistelusta. Ja miksi tämä sitten on niin tärkeää? No ensinnäkin siksi, että tarvitaan vastaus ja tuki kansalaisjärjestöille, jotta voidaan demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen ja kansalaisten osallistuminen eh, turvata. On olemassa jotain välineitä, mutta kun tilannetta on arvioitu muun muassa Euroopan taloussosiaalikomitean toimesta, niin nämä välineet eivät ole riittäviä. Näin tarvitsemme siksi erityisen eurooppalaisen arvovälineen ja haluamme puhua siitä nyt, koska tässä samalla puhutaan monivuotisesta rajoituskehyksestä. Ja budjettivaliokunnan esittelemässä mietinnössä ihmiset eri poliittisista ryhmistä ovat esittäneet tarkistuksia. Nyt meillä on artiklassa 85a suositus panna pystyyn, niin kuin täällä sanotaan, sisäinen eurooppalainen demokratia rahasto, jotta voidaan tukea kansalaisjärjestöjä, jotka työskentelevät ihmisoikeuksien ja demokratian alalla, ja komission pitäisi sitä hallinnoida. Ja Toisena seikkana sanoisin nyt, että on tärkeää, että on olemassa tällainen suora väline ja rahoitus Euroopan tasolta käsiin. Meidän on tietysti yhdistettävä erilaisia rahoitusseikkoja, mutta olisi kuitenkin hienoa, että tällainen eurooppalainen arvoväline olisi komission suorassa hallinnannissa. Ja kun puhutaan kansalaisjärjestöistä, erityisesti paikalla tasolla, niin ne tarvitsevat selkeä tukea. Tästä asiasta on monessa ryhmässä puhuttu. Jos nyt asia on valmis, se on varmasti kaikille hyvin tärkeä, niin tämän päätöslauselman avulla ja sitten keskustelun avulla, jota käydään täysistunnossa, voidaan osallistua tulevan monivuotisen rahoituskehyksen käsittelyyn ja näin voidaan todella antaa tukea kansalaisjärjestöille Euroopassa. Mikka, tiedän, että olette hyvin kärsivällisiä näin maanantai-iltana Strasbourgissa, mutta perjantaina on tekninen tapaaminen. Koordinaattori jatkavat sen pohjalta. Totta kai mitä tulee tällaisiin mekanismiin, niin se on arkaluontoista ryhmät keskustelkoon ensin tyhjentävästi ja nopeasti 9. huhtikuuta on määräaika. Eli mä tässä lausun aika lyhyt aikaa. Herra Stevens, oliko jotain lyhykäistä tästä? Ja Birgit, nopeasti. Or briefly, not quickly. Siis lyhyesti, ei nopeasti. voorzitter, beste collega's. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Haluaisin vain reagoida tähän herran Bonin tekemään ehdotukseen. Minun valtuuskuntani tukee sitä, että tehtäisiin tällainen arvoja tukeva ehdotus. Erityisesti kansalaisjärjestöt ovat todenneet tällä hetkellä demokratian kanssa ongelmia Euroopassa. Tietenkin kun äänestäjät tekevät uusia valintoja ja, ja valintoja, joita ehkä eurooppalaiset eivät pidä niistä, eikö se olekin demokraattista, että kaikki kannat tulevat esille ilman, että kansalaisjärjestöt ovat tähän vaikuttavat. Ennenkin halua mitään virastoa joka teki, tai muuta valvovaa elintä, niin kuin Turkissa on – nämä mukalaisviha kannat, jotka mainitsin täällä, me, tai me taistella mukalaisvihaa vastaan, mutta se ei ole missään mikään tapa, jolla voidaan välttää maahanmuuttokriisiä. Oikeastaan tässä nämä mukalaisvihaiset puolueet osoittavat, että Eurooppa ei ehkä tee sitä, mitä meidän pitäisi tehdä, kun, mitä on te, tarpeen tehdä maahanmuuttokriisin jälkeen. Jos me haluamme antaa lisäarvoa kansalaisillemme, niin emme tarvitse tämän tyyppistä aloitetta. Tämän takia en haluaisi, että mä menisin parlamentin käsittelyn läpi. Tiedän, että puhun nyt pitkään, mutta tämä on minulle hyvin tärkeää tuoda nämä asiat. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos. Tämä on kirjattu. Ja sitten vielä Virkit lopuksi. Kiitos oikein paljon, Claude. Meillä on periaatteessa 10 minuuttia aikaa, enkä vienyt 10 minuuttia tämä minun puheenvuoroni siis, mutta tämä on kyllä oikein miltävä, että voi puhua. Haluaisin kuitenkin sanoa jotain. Voin yhtyä siihen, mitä Michael sanoi, ja koordinaattorissa tästä jo puhuttiin, ja niin kuin Marskin sanoi, jos demokratiassa oikeusvaltioperiaatteesta puhutaan, niin jotain voidaan tehdä lai, lakien avulla ja tuomioistuinten päätösten avulla, mutta demokratia ja oikeusvaltio ovat sellaisia asioita, jotka on elettävä ja kyse on siitä, miten me suhtaudumme asioihin, miten minkälaisen arvon annamme demokratialle ja miten kannustamme ihmisiä käyttämään kaikkia demokraattisia oikeuksiaan. Demokratian tukeminen on myös yhteiskunnallinen kysymys. Jos ihmiset kokevat, että heidän elämänsä ei kiinnosta enemmistöä tai hallitusta, miksi heidän sitten tarvitsee lähteä äänestämään? Äänestäminen on demokratian oleellinen osa. Voi myös yhtyä siihen, että joskus Kyse ei ole ainoastaan hallituksesta. Samalla tavalla kuin tarvitsemme tutkivaa journalismia, joka on riippumatonta, tarvitaan myös sellaisia kansalaisjärjestöjä, jotka ovat asiantuntijoita, jotka voivat antaa eh, suosituksia ja meiltähän jotkut asiat voivat mennä ohi ja näistä muistutetaan, mutta on jotain kriittisiä seikkoja. Me olemme henkilöstön tasolla joitain keskustelua käyneet, miten päätämme, mille kansalaisjärjestöille annetaan rahaa, minkä kriteerin pohjalta, minkälainen viesti annetaan jäsenvaltioille, koska niillähän on vastuu kannettavanaan me teemme vain jotain lisää, mutta varmasti ratkaisu tähän löytyy, koska ratkaisu tarvitaan. Meillä on vain yksi käytännön kommentti. Toivottavasti tämä ongelma pystytään ratkaisemaan, jos tulee uusi väline. Kyseessä ei siis olisi olemassa oleva väline, jota vähän muutettaisiin niin, että sitä voitaisiin mukauttaa tähän tarkoitukseen, niin on mielenkiintoista havaita, että tällaisella hetkellä, kun on tuota tietoisia siitä, että budjetti pienenee ainoastaan Brexitin takia, mutta me käytämme myös aika paljon rahaa erinäisiin asioihin, rajojen valvontaan, turvallisuuteen ja puolustukseen, kaikki nämä erityyppiset toimet, PNR ja muut, johon on mennyt miljoonia euroa, eikä niitä ole vielä edes pystyssä. Eli käytetään yhä enemmän rahaa, mutta budjetti pysyy samanlaisena, pienenä budjettina, eli pitää nyt miettiä, miten tämä ratkaistaan. Ja minusta vastaus ei ole se, että pitäisi unohtaa tämä ajatus, että tuetaan kansalaisjärjestöjä, vaan minusta tässä pitäisi toimia niin, että painostettaisiin jäsenvaltioita enemmän sillä tavoin, että ne antaisivat joko suuren panoksen eu budjettiin tai sitten mietittäisiin muita mahdollisuuksia. Tämä ei sinänsä kuulu Libelle, hyvä puheenjohtaja, valitettavasti, vaan tämä on budjettia koskeva kysymys. Ja myös tasa-arvokysymys. Minusta pitäisi ryhtyä toimiin verotuksen alalla, niiden veron alalla, joita kaikki maksavat, ja myös yritykset ehkä voidaan puhua transaktioverosta, jotta voidaan saada lisää rahaa tässä. Muutama ajatus, jotka pitäisi ottaa esille, mutta yleinen ajatus on, että tuettaisiin kansalaisjärjestöjä on myös sellaisia ajatuksia, että pysäytettäisiin jotkut kansalaisjärjestöt. Tämäkään on myös oleellista, mutta ehkä yhdessä tähän löydetään ratkaisu. Kiitos. Ähm. No niin, kiitos Pirkit. No, totta puhuen kuvailit ajatuksen myönteistä luonnetta, mutta sitten pohdiskelet, miten mutkikkaaksi se käy. Sen verran sanoisin, että koordinaattorit ymmärtää tämä, kun taustatyötä on tehty. Ja tässä on järjestetty paljon tapaamisia, keskusteluja ja vähän samantyyppistä ajattelua on kuultu, samoja ajatuksia ehkä eri pohjalta. Mutta sanoisin nyt seuraavaa. Se on mutkikas juttu, mutta eteenpäin on mentävä, kun siitä kerran on sovittu, ainakin jotakuinkin. Kyse on politiikasta ja budjetista. Ja se on päätöslauselma. Ja sitten tässä on nyt leveällä siveltimellä tämä hoidettu. Ja se on nyt tarkoituksenakin, kun sen herra Booni totesi. Ai taitaa olla henkilöstön parissa yksi tapa, minä liitytään parhaamme, että päätöslauselma saadaan kasaan. Ajattelisin minä sivuttamatta niitä huolia, joita Helka toi ESRn puolelta. Totta kai se on mukana sitten ryhmien keskustelussa päätöslauselmasta, mutta totesin, että kun se nyt on koordinaattoreiden enemmistön kanta edetä, niin sitten näin on tehtävä. Mikael, jos ihan lyhyt loppukommentti. Thank you very Vai lyhyesti puheenjohtaja. Kiitokset näistä lausunnoista. Tämä on hyvin tärkeää nämä kaikki ja tietenkin pitää välttää tilanteita, jossa tämä olisi demokratian vastaista. Ilman muuta pitää olla selvää, että kyseessä on enemmänkin vuoropuhelu eikä mikään taistelu. Tämä on vuoropuhelun tukiväline ja meidän pitää tietenkin tukea kaiken tyyppisiä järjestöjä, kun he ovat vain avoimia vuoropuhelulle. Siis eri ryhmiä, instituutioita, järjestöjä ja kaikkia pitää tukea. Ja toiseksi olen samaa mieltä tämän ongelman kanssa, jonka Pirkit täällä esitti. Totta kai tämä on budjettiongelma, mutta nyt kun on budjettiajat menossa, niin on jotenkin hyvä katsoa tässä vaiheessa, että voimme sitten keskustelussa komission kanssa taata sen, että olemme avoimia tämän suhteen kuinka voitaisiin järjestää jonkunnäköinen mekanismi, joka olisi tietenkin avoin ja selkeä sen suhteen, kuinka järjestelmä toimisi. Se olisi meidän panoksemme, äh, kun se sitten hyväksyttäisiin komissiotaholta myöhemmin. Niin jatkoyhteistyössä voittaisiin sitten löytää paras ratkaisu tämän jälkeen. No niin, siitä seurakka henkilöstölle. Ai, eikö sinäkin sen homman hoidat? No, maanantai ja Strasbourg. Ei kun totta kai Birgit sinä sen työn teet. Ah. Ihan lyhyt kommentti vaan tähän, mitä sanoitte. On totta, että lopuksi mainitsin muutaman budjettiasian, mutta valita nyt vain, koska jostain nämä rahat on lopulta otettava ja päätimme mitä tahansa, niin kyllä me olemme tästä vastuussa. Ja minä halusin vain sanoa, että meidän pitäisi olla tietoisia siitä, että joitain ongelmia voi tulla. Eikä ole hyvä, jos kansalaisjärjestöjä rahoitetaan jonkun muun tärkeän asian kustannuksella Libeen tai joku muun valiokunnan. No niin, se sitä. No kyllä me ollaan selvitty paljon hankalimmistakin asioista. Kai sitten tässäkin, toivottavasti hyvä ok. Jään odottamaan mielenkiinnolla ryhmällistä keskustelua. Kertokaa sitten, missä menee pahin kamppailu. Miikka, no niin, rykkö tykö. Tiukka aikataulu. Kyllä me sen hoidamme, kun on sovittu kerran lykkö Kollegat, kiitos kauheasti läsnäolosta. Maanantai Strasburgissa vielä kaiken päällä. Kiitos. Onko muita asioita, ei kun kokous loppuu?